Okay, colleague. We just start. Uh, I submit to you the following change uh, to the... No niin, ehdotan seuraavaa muutosta esityslistalle, eli kohta seitsemän. Schengen-alueen toiminta. Esittelijä on Koijo. Ja tämä asia käsitellään 11.15. Ikävä kyllä Kroatian ja Iirin tulkkausta ei ole tänään saatavilla. No niin, kollegat. Ja nyt sitten Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö ja koulutusvirasto. Muutama viikko sitten meillä oli kuuleminen. Debola oli sieltä paikalla ehdokas Wainwrightin seuraajaksi. Ja tänään meillä on mahdollisuus tarkastella yhdeksää vuotta, jolloin Wright oli Europolin johtajana. Haluaisin kiittää häntä hänen sitoumuksestaan ja hänen ammattimaisuudestaan, jolla hän johti virastoa. Hän ryhtyi tähän toimeen vuonna 2009 ja mandaatti päättyy sitten ensi vuoden huhtikuussa. Tämän vuoden huhtikuussa. Ja nyt Wainwright tekee esityksen, sen jälkeen käymme keskustelua valiokunnan jäsenten kanssa. Eli Wainwright, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. On mukava olla täällä vielä tämän viimeisen kerran. Haluan esitellä teille, kuten olen monta kertaa tehnyt viimeksi kuluneiden yhdeksän vuoden aikana, esittelen toimintaamme ja kaikkein tärkeintä on tietysti se, että haluan kiittää teitä yhteistyöstä Europolin kanssa. Europol on tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja tämä yhteistyö on vain lisääntynyt ja tiivistynyt ja haluan kiittää jäseniä siitä, että ovat henkilökohtaisesti tukeneet minua tehtävässäni auttaa jäsenvaltioita puolustamaan Euroopan unionin kansalaisten turvallisuutta. Seuraavien kymmenen minuutin kuluttua aikana haluaisin kertoa tästä kaudestani Europolin johdossa. Kuten monen kertaan tässä valiokunnassakin on todettu, niin tilannehan on se, että sisäiset turvallisuusuhkat Euroopan unionissa lisääntyvät jatkuvasti. Olemme nähneet terrori-iskuihin liittyviä tapahtumia, järkyttäviä sellaisia. Nämä ovat sellaisia trendejä, jotka ovat muuttaneet koko terrorismin paradigmaa. Historiallisestihan terrori, terrorismia pidettiin kansallisena turvallisuusuhkana. Tänä päivänä se on kollektiivinen uhka, kollektiivisen turvallisuuden uhka, koska tällä hetkellä kyseessä eivät ole kansalliset syyt, jos, jotka uhkaavat kansallisia alueita, vaan kyse on esimerkiksi kansainvälisestä jihadismista, joka vaikuttaa, <clears throat> johon vaikuttaa muun muassa se, miten teknologiaa käytetään välineenä. Tällä tavalla meidän täytyy myös virtuaalisesti suhtautua uhkiin. Tuhannet radikalisoidut ihmiset matkustavat Syyriasta ja Irakista Eurooppaan ja takaisin, toimivat Euroopassa ja terrorismista on tullut aidosti kansainvälinen ilmiö ja turvallisuusuhka. Ja meille kaikille, jotka olemme mukana institutionaalisessa työssä ja teemme yhteistyötä EU-ssa, niin meidän täytyy yhdessä pitää huoli siitä, että voimme vastata kollektiivisesti turvallisuusuhkiin. Ja samahan pätee myös erilaisiin järjestäytyneen rikollisuuden muotoihin, kuten kyberrikoksiin. Sekin on lisääntynyt Äh, vuoden 2015 äh, maahanmuuttokriisin jälkeen. Ihmisten salakuljetus on yhdeksän viime vuoden aikana äh, aika hitaasti saanut hallitusten huomiota osakseen. Nyt tilanne on parempi, mutta vielä ei ole samalla tavalla sitouduttu tähän asiaan kuin ehkä pitäisi. Ja nyt puhutaan siis tuhansista ää, ihmissalakuljetustapahtumista työ- ja seksipalveluiden ää, vuoksi. Ihmiset ää, myös matkustavat, ihmisiä kuljetetaan myös EUn sisällä. Ongelma ovat myös ne nuoret alaikäiset, jotka matkustavat yksin hekin saattavat joutua ihmissalakuljettajien kynsiin. Ja se on ollut myös tämän valiokunnan kiinnostuksen kohteena. Ja sitten yksi rikollisuuden muoto ö, ovat petokset. Niihin on kiinnitetty aika vähän huomiota, vaikka ne ovat tehneet hallaa valo, ö, taloudelle. Erityisesti te, teolliset ja tekijänoikeusrikokset ovat ö, lisääntyneet ja jopa 85 miljardia euroa vuosittain on se vahinko, se, jonka taloutemme kärsii, sen kilpailukyky ja innovaatio siis kärsivät. Ja tämä osoittaa, että hyvin ammattimaiset järjestäytyneet rikollis- ryhmittymät pystyvät tekemään työtä eri maissa, monissa maissa, ja meillä on myös mafiatyyppisiä ryhmiä monissa maissa. Mutta tämän lisäksi tällaiset, nämä kansainväliset ryhmittymät, jotka toimivat globaalisti ja käyttävät hyväkseen teknologiaa, niin ne ovat erityinen huolenaihe noin 400 ammattimaista rahanpesujärjestöä. He ovat erittäin ammattimaisia ihmisiä, jotka kuljettavat likaista rahaa takaisin tähän järjestelmäämme. Ja tämä on erittäin laajamittaista rikollisuutta. Monilla tavalla kyberrikollisuus on ehkä kaikkein haastavin turvallisuusuhkamme. Ei välttämättä ää, välit, välittömien vaikutustensa vuoksi, vaan siksi, että se asettaa meille pitkän tähtäyksen haasteita, koska rikolliset käyttävät hyväkseen uusia teknologioita, darknettiä, krypto, kryptovaluuttoja. Tästä on tulossa uusi trendi. Ja ransomware on haittaohjelma, joka leviää jatkuvasti ja kyberrikollisuusryhmittymät ovat siirtymässä pois sellaisesta trendistä, jossa lähetettiin väärennettyjä sähköposteja niin, että haluttiin ehkä noin yhden prosentin menestys. Nyt tämä toiminta on paljon kohdennetumpaa ja tuottoisampaa. Eli kohdistetaan pank, uhat pankkeihin, kriittisiin palveluihin ja niin edespäin, tällaisiin korkean tason kohteisiin, jotka ovat haavoittuvaisia haittaohjelmille. Ja jos tähän vielä lisätään pari elementtiä, jotka ovat huolestuttavia, ensinnäkin äh, se, että kyberrikollisuus äh, on äh, teollistumassa. Tuhannet ammattirikolliset tekevät yhteistyötä näissä operaatiossa. Darknet. Darknetissa on erilaisia foorumeita, joissa myydään ja ostetaan satoja laittomia hyödykkeitä, kuten aseita, seksuaalipalveluita ja niin edespäin, huumeita. Ja tämä vain lisääntyy. Siitä on tulossa todella suuri kyberrikollisuusteollisuuden ala. Ja sitten ihan puolentoista viime kuukauden aikana, puolentoista vuoden aikana kyberrikollisuus on vaikuttanut jopa valtioiden toimintakykyyn ja se on huolestuttavaa, koska se tarkoittaa sitä, että jopa kaikkein suojatuimmat yritykset ja valtiot ovat haavoittuvaisia terrorismista on siitäkin tullut kansainvälisempää ja laajempaa, ja se asettaa aikamoisen taakan Europolille. Me olemme tietysti vastanneet ensinnäkin siten, että EU-instituutiot ovat mitä ottaneet, tämä institutionaalinen puitteisto on mitä ottanut. EU-lainsäätäjät ovat kehittäneet vahvempia asetuksia, direktiivejä, jotta voidaan pitää aisoissa terrorismien matkustamista. Sillä on ollut melkoinen vaikutus, kun on haluttu rajoittaa ulkomaalaisten taistelijoiden matkustamista Syyrian ja Irakiin jatkuvasti. Meillä on myös uusi rahanpesudirektiivi, useita aloitteita, jotka liittyvät kyberturvallisuuteen, eli meillä on sääntelyä ja sillä on vaikutusta tällä lainsäädännöllä. Mitä Europolin tulee, niin minun aikanani meillä on ollut oikeastaan kaksi kehityskulkua, joka liittyy Europolin Europol-asetukseen. Ensinnäkin vuonna 2017 uudistettiin Europolin asetus, niin ja tämä valiokuntakin vaikutti asetuksen sisältöön erittäin rakentavalla tavalla. Ne resurssit, joita olemme saaneet budjettiviranomaisilta, <clears throat> no niiden yhdeksän vuoden aikana, kun olen ollut johdossa, niin henkilöstöni on kaksinkertaistunut. Haakissa meillä on nyt noin 1200 ammatti-ihmistä. Myös budjetti on tuplaantunut. 122 miljoonaa on budjettimme tällä hetkellä. Jäsenvaltioiden rooli on tietysti erittäin tärkeä. Ja myös kolmansien maiden kumppaneidemme tuki on tärkeää. Ei me olisi mitään ilman heidän asiantuntemustaan ja tiedusteluvalmiuksiaan rikollisuus on kansainvälistä ja meidänkin täytyy tehdä kansainvälisesti työtä. Ja tämä meidän yhteisömme on myös nautti, alkanut nauttia enemmän luottamusta. Meillä on jopa 220 yhteysviranomaista, jotka edustavat kansallisia viranomaisia 40 maasta. Ei missään muualla maailmassa ei ole näin laajaa lainvalvontakeskittymää keskittymää ja se tietysti auttaa Europoliakin taistelemaan rikollisuutta ja terrorismia vastaan paremmin. Ja tietysti Europolin ydintehtäviin liittyy se, että me olemme kehittäneet asiantuntemuskeskuksia, kuten kyberrikollisuuskeskuksen. Sehän on tällä hetkellä ehkäpä yksi parhaita kansainvälisiä kyberrikollisuuden torjuntakeskuksia – Äh, <clears throat> meillä on myös äh, vuotta sitten perustettu salakuljetuskeskus. Siellä on noin sata korkean tason operaatiota. Me olemme yksilöineet jo tuhansia epäiltyjä. Sitten meillä on terrorismin vastainen keskus. Äh, kaikki nämä ovat tulleet minun aikanani ja me olemme nyt keskittyneet rikollisuuden, siis asiantuntemuksen parhaimmistoon näillä avainalueilla. Mitä tulee terrorismin vastaiseen keskukseen, niin täytyy keskustella tietysti siitä, missä määrin jaamme tietoa keskenämme. Joitain haasteita on ollut, kun olemme halunneet vakuuttaa kansalliset turvallisuusasiantuntijat luottamaan meihin niin, että he antavat meille enemmän tietoa, tiedustelutietoa. Nyt tilanne on parantunut parin vuoden aikana meidän informaatiojärjestelmä on, järjestelmämme on saanut paljon enemmän tietoa äh, <clears throat> jäsenvaltiolta. Pari vuotta sitten meillä oli noin 6000 tiedusteluraporttia jäsenvaltioilta äh, jäsenvaltiolta ää, äh, tiedusteluraporttia, jotka liittyvät terrorismiin. Äh, tänä vuonna saamme puoli miljoonaa tiedusteluraporttia, joka liittyy terrorismiin. terrorismin torjunta keskuksessa me käsittelimme yli 400 operaatiota verrattuna muutamaan, ehkäpä sata pari vuotta sitten. Niin näiden yhdeksän vuoden aikana, kun olen ollut Europolissa, niin rajat ylittävien juttujen lukumäärä on yhdeksänkertaistunut. Tietysti rikollisuuden teollistuminen on vaikuttanut tähän, koska meillä on ollut enemmän, enemmän tapauksia, joita käsitellään ja olemme vastanneet niihin. Ja myös se tapa, jolla me hallitsemme tie, tiedon virtaa, on parantunut noin me, meillä on noin 1200 lainvalvontaviranomaista Europolissa ja me teemme yhteistyötä monien monien muiden viranomaisten kanssa. Ja meillä on ehkäpä kaikkein edistyksellisin tietosuoja malli koko maailmassa, kun puhutaan lainvalvontaviranomaisista. Ja tällä tavalla me voimme kerätä arkaluontoista tiedustelutietoa ja sen tietosuojaa puitteiston ansiosta, joka meillä on, niin meidän uskottavuutemmekin paranee, koska me tiedämme tasan tarkkaan, kuinka paljon, miten tietoja kerätään ja miten paljon tätä tietoa täytyy säilyttää. Me olemme kehittäneet erittäin modernin analyyttisen tietojen käsittelyvalmiuden. Me pystymme käsittelemään massiivisia määriä tietoa järkevällä tavalla. Vuonna 2017 me ylitimme miljoonan rajapyykin, kun puhutaan siitä tiedonvaihdosta, jota verkostossamme liikkuu ja käsitellään. Se tietysti asettaa taakan meidän resursseillemme, mutta sehän on tietysti meidän toimintamme ydintä. Me keräämme tietoa, me analysoimme tietoa ja juuri sillä tavalla me voimme yksilöidä rikollisuuden ja terrorismin rajat ylittävää luonnetta. Se on erittäin tärkeää myös tulevaisuuden kannalta. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että että me olemme onneksi saaneet mahdollisuuden äh, äh, vaikuttaa rikollisuuteen ja terrorismiin, niiden torjuntaan. Meidän, meidän uskottavuutemme äh, on parantunut, meihin luotetaan enemmän ja meidän kumppanimme ovat 72 prosenttisen tyytyväisiä yhteistyöhön kanssamme. Luku oli 10 vuotta 57, siis 100 prosentista. Ja toivottavasti olemme myös pystyneet auttamaan esimerkiksi tätä valiokuntaa ja olemme omalla osaamisellamme voineet vaikuttaa siihen, miten politiikkaa kehitellään, miten olemme voineet vaikuttaa siihen, että se tapa, jolla lainvalvontaa toteutetaan, on muokkautunut oikeanlaiseksi. Ja tämä valiokuntahan on aina kuunnellut meidän näkemyksiämme. Tietysti Äh, siihen työhön, jota Europol tekee, liittyy myös turhautuneisuutta. Kyllä minun täytyy vielä tänäkin päivänä puhua paitsi Europolin resursseista, myös kaikkien niiden laitosten äh, resursseista, jotka pitävät yllä turvallisuutta Euroopassa globaalisti. Meillä on aika vähän rahaa, äh, eikä, ja kun ajatellaan meidän uhkiemme ulottuvuuksia ja mittaa, niin ei tämä raha riitä on hyviä esimerkkejä siitä, että meidän kollektiivisessa valmiudessamme to, torjua ongelmia on systeemistä inertiaa, to, toimimattomuutta. Esimerkiksi rahanpesupuitteisto, jonka me olemme kehittäneet menestyksekkäästi, niin se on oikeastaan aika tehoton. Emme pysty jäljittämään ja <clears throat> takavarikoimaan rikollista rahaa kyse on kuitenkin ähm, monien miljardien investoinneista. Ähm, me olemme muokanneet sellaisen järjestelmän, joka ei vain ole tehokas, koska se on vanhanaikainen, ei vastaa äh, rikollisuuden modernin luonteeseen, eikä äh, tarjoa mahdollisuutta jakaa tietoa niiden kesken, jotka sitä tarvitsisivat. Tarvitaan paremmat puitteet, puitteet, jos todella haluamme seurata tätä rikollista rahaa. Tällä hetkellä me emme siihen pysty. Ja tällä tavalla rikollisuus kukoistaa tavallaan meidän vuoksemme. Ja vielä kertaalleen haluaisin kiittää parlamenttia ja tätä valiokuntaa, sen roolia kun käytännössä on haluttu varmistaa se, että meillä on riittävästi resursseja ja että me saamme äänemme kuuluville lainsäädäntötyössä. Usein nimenomaan parlamentti enemmän kuin neuvosto on kuullut meitä, kuunnellut meitä. Tässä suhteessa me tiedämme sen ja me ymmärrämme sen ja olemme kiitollisia teidän työstämme myös siitä, että, että te perustatte näitä erityisvaliokuntia, esimerkiksi tällä hetkellä terrorismiin, terrorismiin keskittyvä <clears throat> tutkintavaliokunta on työn alla. Me olemme siis jatkuvasti tekemisissä parlamentin kanssa ja se on tärkeää meille ei ainoastaan siksi, että se on lakisääteinen vaatimus, mutta se antaa myös meille enemmän uskottavuutta Äh, suuren yleisönkin silmissä, ja se on erittäin tärkeää työmme kannalta. Ja vielä kerran haluan henkilökohtaisesti kiittää teitä kaikkia, myös niitä, jotka eivät ole paikalla. Ja haluan kiittää valiokuntaa erityisesti siitä tuesta, jota olen saanut teiltä. En aina ole ollut samaa mieltä teidän kanssanne, ettekä tekään minun, ja se on tietysti äh, demokraattisen keskustelun yksi piirre. Mutta vaikka olen ollut, vaikka minulla on heikkouteni ja vahvuuteni, olen pyrkinyt olla uskollinen palvelijanne mm. ja olen aina halunnut pitää huolen siitä, että me toimimme uskottavalla ja luotettavalla tavalla. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Euroopan parlamentti on kiitollinen tästä hyvästä yhteistyöstä Europolin kanssa. Minulla on ensimmäinen kysymys. Wainwrightille. Voisitteko kertoa, millaisia, tai ehkä toisella tavalla, mikä on suurin menestyksenne tänä aikana, kun olette yhdeksän vuotta ollut Europolissa? Ja minkä tyyppisiä ongelmia teillään vielä ollut, joita vielä ei ole saatu ratkaistua. Ja nyt sitten kysymyksiä valiokunnan jäsentä, koordinaattori Zipel. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Suokaa anteeksi, että saavuin hiukan myöhässä, mutta kuulin, kun puhutte tästä hakkeroinnista. Ja haluaisin nyt esittää kysymyksen, joka liittyy aiheeseen, joka tuli lyhyesti esille koordinaattorien kokouksessa maanantaina. Ehkä muistatte, että vuonna 2013 oli väitteitä siitä, että tiedustelutahot olisivat hyökänneet Belgakovin tietoihin. Ja Britannian hallitus ikävä kyllä ei tullut paikalle. Ehkä siihen oli ihan hyvä syy. No, tässä kuulemisessa todettiin, että Europol ei saanut pyyntöä jäsenvaltiolta tutkia tätä hakkerointia. Mutta pari viikkoa sitten julkistettiin Belgian poliisin tietoja ja poliisi esitti pyynnön Europolille. Ja Europolin yksikkönin niin mandaatti on se, että vahvistetaan verkkoturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä Euroopassa, mutta Europol ei halunnut mitään tekemistä tämän tutkimuksen kanssa eikä antanut siihen apua. Voisitko kertoa vielä kerran, miksi Europol kieltäytyi antamasta Belgialle apua tässä tutkimuksessa? And, uh, Mrs. Kiitos sitten Ernst. Gott, so schnell ich gar nicht damit gerechnet. <laughs> nopeasti, selvä. Kiitoksia. Niin, ryhmäni nimissä haluaisin kiittää teitä, Wainwright. Meillä on ollut hyvin vilkasta keskustelua, se liittyy näihin asioiden luonteeseen, se on ihan selvää. Mutta silti Europolilla on tärkeä rooli, kun ajatellaan poliisiverkkoa poliisin verkostoitumista ja rakenteellista yhteistyötä nimenomaan terrorismin torjunnassa. Siitä olemme samaa mieltä. Tällaisia tapauksia on ollut useita viime vuosina, ja tämä osoittaa, että nimenomaan poliisiyhteistyö ja tämä verkostoituminen ja tarpeellinen tietojenvaihto, no, se ei olekaan ihan niin yksinkertaista. Se nyt on sitten nähty ja tätä on kritisoitu. Mutta meidän täytyy nähdä nämä asiat asiayhteydessä, kun puhutaan terrorismista. Niin olemme näistä asioista pitkälti samaa mieltä, mutta Euroopan tasolla pitää puhua ennaltaehkäisystä, eikä vain jollain tavalla, vaan meidän täytyy myöskin keskustella siitä, miten pystymme puuttumaan näihin perussyihin. Ja tämä nyt taas ei kuulu ainoastaan Europolille, vaan tämä on ihan yleisesti ottaen eurooppalainen tehtävä ja jäsenvaltioiden täytyy myöskin tarttua tähän tehtävään. Ja se on valitettavaa, koska tämä terrorismiongelma ei ole ainoastaan poliisin liittyvä ongelma. No sitten tässä puhutaan nyt tasapainosta. Yhtäältä on perusoikeudet, toisaalta turvallisuus. Ja parlamentti tietysti pitää tärkeänä sitä, että perusoikeudet otetaan huomioon turvallisuuskysymyksissä. Ja siksi halutaan enemmän avoimuutta. No Europol-asetuksessahan siellä on puhuttu tästä valvonnasta. Ja sama koskee tietosuojaa ja me tarvitsemme harmonisoidun tietosuoja-asetuksen. millä ei ole mitään maapallon ulkopuolisia tietoja, vaan me tarvitsemme nyt yhteisen tietosuojan ja tietysti Euroopan tyyppisellä virastolla on roolinsa tällaisessa asetuksessa. No sitten täytyy tehdä kompromisseja ja me taistelemme tämän kompromissin puolesta. Itse olen esittelijänä tässä asiassa ja me taistelemme tämän puolesta ja uskomme, että voimme löytää ratkaisun, mutta se ei tarkoita sitä, että mekö tekisi mitään. Se on meille tärkeää ja tämän viestin halusin vielä välittää teille ihan suoraan. Kiitos. Mr. Lennart. Kiitos sitten Lennarts. Thank you, uh, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia päättö Wainwright siitä, että tulitte paikalle ja kiitoksia erinomaisesta yhteistyöstä viime vuosien aikana tämän parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa. Haluan kiittää teitä ponnistuksestanne näiden vuosien aikana, joiden turvin pyritte parantamaan kansalaistemme turvallisuutta. Kiitän myös ryhmämme nimissä. Te kiititte parlamenttia ja kiitos siitä, että kiititte meitä siitä, että tarjoamme teille riittävän määrän resursseja ja aiemmin totesitte, että se raha, joka on käytettävissä EU:ssa, on liian vähän, kun verrataan sitä niihin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Minkälaisia ajatuksia teillä on sen suhteen? Mitä tulisi tehdä? Mitä tulisi muuttaa? Miten tätä määrää voidaan muuttaa ja miten voimme valmistautua niihin haasteisiin, joita meillä on edessämme? Toiseksi, puhuitte aivan oikein siitä tiedon määrästä, joka on olemassa Europolissa ja sen tietokannoissa. Kuten tiedätte, mehän tässä talossa työskentelemme yhteensopivuuskysymysten parissa. Silloin kun kysymys on keskeistä EU-järjestelmistä ja Europol-tiedot ovat jollain tapaa siinä mukana, mutta eivät täysin. Mikä teidän mielestänne olisi se lisäarvo, Sille tiedolle, joka teillä on Europolissa tässä yhteensopivuuspuitteistossa. Ja lopuksi kun katsotaan tätä yhdeksän vuotta, jonka olette ollut Europolin pääjohtajana ja tarkastelette niitä säännöksiä, joita meillä on esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä, mikä teidän mielestänne olisi hyvä prioriteetti, jonka parissa tulisi työskennellä voimakkaasti lähitulevaisuudessa? Mrs. Grappini. Kiitos, Grappini. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Kiitoksia. Näin alkuun. Minä arvostan teidän rehellisyyttä. Minulla on tilaisuus kuunnella teitä useampaan otteeseen ja arvostan sitä, että esitätte asiat objektiivisesti, otatte esille ongelmat ja minusta tämä on hyvä tapa esittää asiat. Lisäksi olette saaneet aikaan edistystä. Euroopan unionin kansalaisen käsitys on se, että Europol on kaikkein tärkein turvallisuutta tarjoava toimielin Euroopassa ympäristössä. Ja totesitte muassa, että radikalisointi on kasvamassa ja turvallisuus on asia, jota ei voida käsitellä pelkästään kansallisella tasolla. Te sanoitte, että meidän tulee yhdessä reagoida. Mitkä teidän mielestänne ovat ne ratkaisut, joiden avulla voidaan kollektiivisesti reagoida tilanteeseen. Sen jälkeen sanoitte, että pyritte varmistamaan e- eri eurooppalaisten virastojen välisen yhteistyön. Onko teillä joku optimaalinen toimintamalli näille tai tälle järjestelmälle? Lisäksi totesitte, että kun puhuttiin ongelmista, puhuitte synergiasta järjestelmien välillä ja itse olen yksityiseltä puolelta. Siellä tiedät, että tulee, pitää toimia nopeasti, jollei niin on pois pelistä. Mitä ehdottaisitte, että pääsisimme tällaisesta kitkan ympäristöstä eteenpäin liikkumaan sulavammin? Ja millä tavalla parlamentti voi auttaa teitä? Millä tavalla se voi edustaa teitä kansalaisten edessä? Oletteko sitä mieltä, että voitte esittää nämä ratkaisunne, jotta tämä järjestelmänne pääsee tästä jäykkyydestä ja kitkasta irti ja kykenee toimimaan sujuvammin? Ja niin, että voimme yhdessä toimia. Vielä tänä aamunakin katsoin uusia ja, ja jälleen on joku isku. Neljä henkilöä on kuollut. Meidän täytyy vähentää terrori-iskujen toimivuutta voimakkaasti, sillä ehdottomasti on paljon ihmisiä, joihin tämä saattaa kohdistua. Nämä siis kysymykset, ja tästä keskustelusta tietysti täytyy kyetä saman aikaiseksi ratkaisuja. Ja me voimme parlamentaarikkoina esitellä ne sitten muille eurooppalaisille instituutioille. Sitten Terikavras. Microphone doesn't work. Eikö, eikö mikrofoni toimi? Nyt toimii. Kiitos. Toistan. Kiitos. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Kiitoksia tekemästänne työstä. Toivotan teille hyvin ansaittua hyvää tulevaisuutta ja myös Europolille menestystä sen kaikissa toimissa. Me tiedämme, että että viime vuosina ongelmien määrä on lisääntynyt ja näiden ongelmien mittakaava, rikoksien, terrorismin luonne on muuttunut, sen me tiedämme. Mutta nyt aion puhua asiasta, jonka tekin tunnette hyvin, mutta josta ette puhuneet. Ja joka minua kuitenkin kiinnostaa hyvin paljon, nimittäin puhun Europolin jäsenten tehtäviin ja koulutukseen. En puhu ainoastaan teknisestä koulutuksesta, vaan tällaisesta älyllisestä ja yhteiskunnallisesta koulimisesta. Teidänhän täytyy vastata uusiin haasteisiin Teidän täytyy uusilla tavoilla vastata haasteisiin. Samalla teidän kuitenkin täytyy muistaa, että ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa, kuten kollegani Erkkin sanoi. Minusta on niin, että kun meillä on vapauksia ja turvallisuutta, niin ne ovat erittäin tärkeitä arvoja, mutta eivät ne ole samalla tasolla Esimerkiksi autoritaariset hallinnot pitävät turvallisuutta erittäin tärkeänä asiana. Eli joskus, jos halutaan enemmän turvallisuutta, niin pakotetaan ihmiset, öö, otetaan ihmisiltä vapauksia pois. Demokraattisissa hallinnoissa ja järjestelmissä turvallisuuden tulisi olla vapauden palveluksessa niin, että että turvallisuuden tähden ei nutisteta vapauksia, vaan suojataan vapauksia. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. jotta ää, täytyy, joita täytyy sellaisten ihmisten toteuttaa, jotka tuntevat nämä asiat ja ovat valmiita näin toimimaan. Eli ihan yksinkertaisesti. Mikä on Europolin jäsenten koulutuksen tilanne? Mrs. Chinnici. Kiitos, Tenkenici. Grazie, Kiitos, puhemies, puheenjohtaja. Kiitoksia Wainwright. Ei pelkästään siitä, että olette paikalla, vaan myöskin työstä, jota Europol on tehnyt teidän johdollanne näinä kahdeksana, yhdeksänä vuotena. Ja olemme todella nähneet, kuinka paljon määrällisesti tämä työ on lisääntynyt Europolissa, mutta mielestäni tärkeämpää on se, että näin on pystytty helpottamaan tietojen vaihtoa Euroopan jäsenvaltioiden välillä ja myöskin muiden maiden välillä. Se on tärkeää, jotta pystymme torjumaan rajat ylittäviä rikoksia, joista puhuitte. Eli kiitos tästä työstä. Itse olen ollut monta kertaa Europolissa. Mehän teemme yhteistyötä ja olen todennut, kuinka tärkeää on se, että Euroopan on kiinnittänyt huomiota tiettyihin aloihin rikollisuuden alalla. Eli nythän meillä on tämä terroristin vastainen yksikkö ja yksikkö, jossa käsitellään verkkorikollisuutta. No sitten viittasitte toiseenkin tärkeään kysymykseen, eli rajat ylittäviin rikollisuuksiin, rahan, rahoitusalan rikollisuuteen, esimerkiksi rahanpesuun ja epäilyttävien rahojen siirrot. Ja sitten meillä on sääntöjä, joita nyt päivitetään. Esimerkiksi juuri tämä rahanpesukysymys. Niin katsotteko te, että Europol – voisi hyötyä erityisyksiköstä, joka käsittelisi rahoitusalan rikollisuutta. Eli katsotteko, että pitäisi luoda jonkinlainen rahoitustutkimusyksikkö, jotta pystytään seuraamaan paremmin tämän tyyppisiä rikoksia? Joskushan tällä tavalla myöskin rahoitetaan terrorismia ja se johtaa sitten vielä vakavimpiin rikoksiin. No sitten te puhuitte mafiarikoksista tai yleisemmin ottaen järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja Slovakiassahan juuri hiljattain tapettiin toimittaja Jan Kuchak. Ja nyt on kiinnitetty huomiota näihin tutkimuksiin, joita toimittaja teki. Eli hän puhui siitä, että Italian rikollismaamme edustajia olisi kytköksissä tähän. Ja ikävä kyllä Euroopan tasolla tehdään liian vähän. Itse tutkin asiaan. Halusin nähdä, millä tavalla eri maissa toimitaan järjestäytyneen rikollisuuden osalta ja etsin yhteistä määritelmää, joka ehkä voisi johtaa parempaan koordinaatioon lainsäädäntöjen välillä. Ja näin voitaisiin tehokkaammin torjua näitä rikoksia. Eli haluaisin kuulla teidän kantanne tästä asiasta. Ja sitten lopuksi vielä räjähdysaineiden lähtöaineet. Näitähän monet terroristit ovat käyttäneet attentaatteihin ja katsotteko, että myöskin sääntöjen tasolla meidän pitäisi parantaa tämänhetkistä lainsäädäntöä? Ja sitten lopuksi vielä itse olen terrorismia käsittelevässä valiokunnassa ja olen tavannut asiantuntijoita eri aloilta, jotka käsittelevät näitä aiheita. Ja sitten esiin tuli yksi huolenaihe. Joku täällä jo puhui ennaltaehkäisystä ja minä uskon, että aina kun mahdollista, ongelmiin pitää puuttua jo varhaisessa vaiheessa, ja siksi esitän nyt tämän kysymyksen. Eli tuli esiin huolenalue, ja millä tavalla voisimme jo sitten toimia ennaltaikäisen alalla? Te sanoitte, että on mahdollisuus terroristihyökkäyksen yhteydessä, kun niissä käytetään kemiallisia ase- aseita, niin mitä me voisimme jo lähteä tekemään me puolestamme lainsäädännön tasolla, mutta toisaalta sitten Europol tai muut tahot. Eli mitä voidaan tehdä, jos ajatellaan jo tämän tyyppisiä vaaroja? Kiitos. And Mrs. Guillem. sitten Guillem. Merci, uh, merci, monsieur. Je veux... Kiitoksia. Kiitoksia. Haluan kiittää tästä tehdystä työstä, joka on tehty teidän toimikaudellanne. Ja kiitos siitä, että otatte esille sen keskustelun, joka onkin ollut aika kiistelty monissa asioista ja toivon teille kaikkea hyvää tuleviin tehtäviin. Otitte esille myös monia eri aiheita ja kollegatkin mainitsivat ne. Erityisesti arvostin sitä, että otitte esille verkkorikollisuuden ja rahanpesun torjunnan. Sillä on aivan selvää, että olemme nyt tällaisesta näpertämisvaiheesta siirtyneet teollistuotantoon näissä asioissa, jos näin voisi sanoa. Ja Ehkäpä voitaisiin katsoa kahta osiota, jotka liittyvät nimenomaan viraston eli suhteet kumppaneihin, ja minun mielestäni tässä kannattaa erityisesti keskittyä tietojen vaihtoon Europolin ja jäsenvaltioiden välillä ja päinvastoin. Ja haluaisin tietää, että oletteko sitä mieltä, että asioita voidaan kehittää lisää ja tarvitaanko lisäkehitystä. Otitte esille myös tiedon määrän kuudesta tuhannesta kahteen miljoonaan, äh, puolen miljoonaan siirtyminen. Ja koska nyt on 8. maaliskuun, niin voisitteko käsitellä myös tätä äh, ihmisten kohtelua ja naisten kohtelua, joka on kysymys, jota kannattaisi todellakin äh, käsitellä voimakkaasti. Okay, thank you very much for very interesting. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja nyt on sitten aika kuulla vastauksia. Lee Wainwright, olkaa hyvä. For, for your... Kiitoksia kovasti teille kaikille ystävällisistä huomioistanne. Täällä kysyttiin siitä, missä olemme parhaiten menestyneet. No tietysti operaatioiden Menestyneiden operaatioiden lisääntynyt määrä on yksi menestyksemme, toki se on myös jäsenvaltioiden menestys. Yksi tärkeimmistä operaatioista oli muutama vuosi sitten se, että löysimme lapsipornoon liittyvän ringin verkossa. Ja vähemmän ja ylipäänsä ajattelen tässä vaikkapa vuoden 2015 terroriskuja Pariisissa. Se oli ensimmäinen kerta, kun Europolia pyydettiin antamaan tukea näin suuressa terrori-iskussa Euroopassa. Kyse oli Ranskan syyttäjäviranomaisen pyynnöstä ihan muutaman päivän sisällä iskusta, ja me esitimme, esitimme kyllä erittäin tärkeää roolia, kun autoimme Ranskan ja, Saksan, äh, Ranskan ja Belgian poliiseja tutkintatyössä. Äh, tämä terroririkollisuus on ollut yksi viimeinen linnake, rikollisuuden linnake, jonka ratkaisemiseen me emme olleet aiemmin saaneet osallistua. Sitten yksi menestys on se, että olemme pystyneet erilaisin tavoin yhdistämään nämä tuhat plus laivalvontaviranomaista. Olemme parantaneet tutkinta- ja teknistä, teknisiä valmiuksiamme. Se on ollut hyvä asia. Sippe kysyi Belgacom-jutusta. Minäkin muistan sitä, että tästä keskusteltiin vuonna 2013-2014 vuoden alussa. Asiahan on niin, että belgialaiset eivät virallista tutkinta-apupyyntöä esittäneet. Belgian viranomaiset jakoivat tietoa, joka liittyi tähän iskuun. Antoi tietoa Europolin alustan kautta kaikille jäsenvaltioille – ja Tämä viesti lähetettiin myös Euroopan keskusyksiköille ja pelkialaiset kysyivät, onko meillä tietoa, onko jollakulla tietoa tästä jutusta. Ja kun kertoivat jutusta, niin tekivät selväksi sen, että tutkintalinja keskittyi tiettyihin valtion tukitoimiin. Europol vastasi, että meillä ei ollut tietoa niistä asioista, joista he kysyivät ja kyse oli siis valtioiden omasta tutkinnasta, tutkintatehtävästä, jäsenvaltioiden omasta tutkintatehtävästä, joten mitään muodollista tutkintapyyntöä ei tullut meille. No sen jälkeen ei oikeastaan mitään tapahtunutkaan. Sikäli kun minä tiedän, niin tähän pyyntöön tai tähän juttuun liittyvä tilanne ei ole muuttunut, paitsi että saimme tämän raportin, jonka eräs tutkiva journalisti oli laatinut. Siinä oli paljon virheitä. Siinä oli paljon virheitä ja raportointi tapahtui hyvin harhaanjohtavalla tavalla, mutta mitään muuta uutta tietoa ei ole tullut Europoliin tästä asiasta sen jälkeen. Se keskustelu, jota kävimme tuolloin, niin Kaksi valiokunnan jäsentä muistaakseni paheksuivat sitä, että e- tämä ei kuulunut Europolin mandaattiin. No tietysti lainsäätäjillä olisi ollut mahdollisuus muuttaa tilannetta, mutta näin ei sitten tehty. Eli olemme ihan samassa tilanteessa kuin silloinkin. Eli me emme voisi jatkossakaan puuttua vastaaviin tilanteisiin. Ernst esitti kysymyksen ja muut, muutama muukin kysyivät siitä, miten terrorismia voidaan torjua, erityisesti digitaalitilassa. Ja tietysti kun me teemme yhteistyötä, niin me eh, tarkastelemme yli 80 eh, somealustaa ja eh, tutkimme löydämmekö me terrorismiin liittyvää tietoa netistä. Te puhuitte myös perusoikeuksista, tasapainottelusta oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa esittelijänähän. Te olette tehneet erittäin hyvää työtä tietosuojakysymyksissä. Ja tietty olisi hyvä, jos meillä olisi yksi yhtenäistetty järjestelmä. Ymmärrämme, että se olisi tärkeää. Ymmärrämme toisaalta myös sen, että vain Vuosi sitten tämä valiokunta esitti erittäin tärkeää roolia, kun te esititte Europolille maailmanluokan tietosuojan välinettä. Ja kun ajatellaan, että näin lyhyessä ajassa meidän oikeudellisia puitteitamme on muutettu näin paljon, niin siihen liittyy tiettyjä käytännön haasteita, myös teknisiä ja juridisia haasteita. Tietysti tavoitteena on yksi yhtenäistetty järjestelmä ja se on hyvä tavoite. Tietysti ymmärrämme, että se tarjoaisi meille monia etuja, kun me haluamme toimia maailmanluokan poliisivirastona. Lennart kysyi tai viittasi turvallisuusbudjettiin. Kyllä tätä asiaa täytyy tarkastella kattavasti. Meillä on ollut, me olemme saaneet lisärahoitusta, mutta jos ajatellaan turvallisuusbudjettia Euroopan unionissa, niin se on suhteellisesti aika pieni. En nyt tässä ää, aio hatusta vetää mitään maagisia lukuja. Instituutioiden täytyy niistä päättää. Yhteen toimivuus on tietysti erittäin tärkeä osa meidän työtämme. Me esitämme erittäin tärkeää roolia tässä kysymyksessä. Me olemme se paikka, jossa hyvän, kiitos hyvän tietosuojajärjestelmän me voimme yhdistää erilaisia informaatiojärjestelmiä – Tietysti kyberturvallisuus on kaiken A ja O. Ja olen sitä mieltä, että rahanpesu asetustakin täytyy uudistaa tälläkin alalla. Jenich kysyi siitä, pitäisikö meillä olla aivan erityinen rahoitusosasto, rahanpesuosasto. No, ehkäpä Tietysti me näitä kansallisia rahanpesuyksiköitä tuemme, mutta turhauttava on se, että kun ajatellaan tätä rahanpesudirektiiviä, niin ei tarvittaisi kuin yksi askel, jonka avulla voitaisiin ymmärtää se, että koska kyse on kansainvälisestä rahavirroista, tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä. Sen lisäksi, että meillä on kansallisia rahanpesuyksiköitä, tarvittaisiin myös EU-tason rahanpesuyksikkö. Sillä tavalla voitaisiin EU-tasolla jakaa tietoa, joka liittyy rahanpesuun. Tällainen ehdotus tehtiin, mutta valitettavasti se torjuttiin trilogiprosessissa ja tämä viimeisin rahanpesudirektiivi on siis puutteellinen. Olisi hyvä, jos olisimme tämän yhteisen eurooppalaisen rahanpesukeskuksen saaneet, mutta ei. Haluan kiittää Grappiinia. Niin, kun puhutaan kollektiivisesta turvallisuudesta, niin me jatkuvasti yritämme integroida tätä turvallisuusyhteisöämme. Ja ennen kuin lopetan, niin minun on pakko puuttua vielä Brexit-neuvotteluihin ja niiden, niihin liittyviin turvallisuuskysymyksiin. Faktahan nimittäin on se, että tämä nimenomainen jäsenvaltio, kuten monet muutkin, esittää erittäin tärkeää roolia kollektiivisen, Euroopan kollektiivisen turvallisuuden suojaamisesta ja takaamisesta. Ja toivottavasti tämä asia tunnustetaan ja ymmärretään, koska Euroopan tämän päivän kollektiiviset turvaintressit ja toisaalta ne uhkat, joita meillä on edessämme, ovat aivan liian suuria. Meillä ei ole varaa epäonnistua tässä. Tässä on liikaa vaakalaudalla. Olen tietoinen ajan kulusta. En pysty vastaamaan joka ikiseen kysymykseen. Haluan kiittää Tsakarajasia siitä, että hän puhui siitä, että turvallisuus on nimenomaan vapauden palvelijana palveluksessa eikä päinvastoin. Minä tulkitsen tämän niin, että meidän täytyy koulia eri ja opettaa eri, erilaisista innovaatiokulttuureista. Meidän tehtävämme on olla ikään kuin tässä johtoasemassa ja meidän täytyy edistää erilaista lähestymistapaa näihin erittäin mutkikkaisiin ongelmiin. Mitä Slovakian tulee, Junichi esitti kysymyksen tästä. Me emme vielä tiedä riittävästi tästä tutkinnasta. Me tuemme tätä, tämän jutun tutkintaa Slovakian viranomaisten pyynnöstä samalla tavalla kuin olemme myös Maltalla tukeneet viranomaisia antaneet tutkintaa apua mutta me emme vielä tunne tätä juttua kauhean hyvin. Ja sitten Squam puhui tiedon jakamisesta – Tämä on tietysti koko meidän työmme ydintä ja me pyrimme parantamaan valmiuksia. Me paljonhan vielä voidaan tehdä ja nyt näinä päivinä, kun ihmisiä salakuljetetaan ja naisia riistetään, niin tämä on ehkä suurempi ongelma kuin monet uskovatkaan. On hienoa, että me Europolissa voimme osallistua erilaisiin tutkintoihin, jotta tämä ongelma saataisiin ehkä ratkaistua. Kiitos. Thank you. Thank you very much for... Kiitoksia näistä vastauksista. Oli hienoa, että meillä oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä kanssani yhdeksän vuoden aikana. Kiitoksia.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 Okay. Okay, yes. Uh, your colleagues. No niin, kollegat. Laittakaa äänestyskortit valmiiksi. Ensin koeäänestys. Tarkistamme koneet ja... Eli nyt sitten koeäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, tämä oli siis koeäänestys. Äänestys päättyy. Selvä. Hyväksytty. No niin. Eli Albrechtin lausuntoluonnos, eli EUn kyberturvallisuusvirastoa ja asetuksen 526-2013 kumoamista koskeva asetus, eli kyberturvallisuussäädös. Meillä on paljon kompromisseja, eli kompromissi yksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 63, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 68, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 69, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkoitus 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 80. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 83 ja 84 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. Kompromissi 4. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 9, tarkistus 15, äänestys päättyy. Siis tarkistus 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus Tarkistukset 92 ja 16 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 94. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kompromistarkistus 6, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 98, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei kun hylätty. Tarkistus 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 106 ja tarkistus 18 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 125. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 34, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kompromistarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 58. Ei kun hetkinen. 59. Ja tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Ja sitten äänestämme näin muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Anteeksi, halusin 94 tarkistuksen kohdalla äh, muuttaa äänestystä, niin se on plus, ei miinus. Kiitos, kiitos. Okay, dear colleagues, let's start the... No niin, kollegat. Sitten siirrymme eteenpäin esityslistalla. Eli vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto. Esittelijä on Makovei. Haluaisin kuulla nyt Makovein kertovan tämänhetkisestä neuvottelutilanteesta. Elisan oikeuspuitteista, josta sitten käynnistetään tammikuussa kolmikantaneuvottelut. Rimma Makovei, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja kuten aivan oikein sanoitte, nyt on trilogi päällä. Toivottavasti saadaan nopeasti päätökseen. Kyse on siis viraston toiminnasta, virastojen toiminnasta, sen roolista, muun muassa siitä, kuinka tiettyjä toimia ulkoistetaan ulkoisille toimijoille, Kyse on myös siitä, miten saadaan hyviä teknisiä ratkaisuja, jotta järjestelmä voi toimia 7 kautta 24. Aktiivisia ratkaisuja siis pyritään löytämään. Näistä asioista vielä keskustelemme. Tämä liittyy siis toiminnan, äh, viraston toimintaan. Sitten täytyy vielä keskustella äh, viraston hallinnosta esimerkiksi johtajan valinnasta, varajohtajan valinnasta, johtokunnan koostumuksesta ja tehtävistä, Euroopan parlamentin roolista viraston toimissa. Tähän mennessä neuvotteluja on käyty hyvin rakentavasti instituutioiden kesken. Me olemme saaneet yhteisymmärryksen monista säännöksistä. Pari asiaa täytyy vielä ratkaista, mutta uskon, että yhteislainsäätäjät löytävät hyvän yhteisymmärryksen seuraavassa teknisessä kokouksessa. Ja toivottavasti seuraava trilogi järjestetään jo maaliskuun lopussa ja se on sitten viimeinen. Ja Kiittäisin vielä Kinitsiä siitä, että hän on aina ollut läsnä saatavilla. Ja hän kyllä kantoi tärkeän korrin tämän sopimuksen kekoon. Kiitos. Ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä ja avoimesta vuoropuhelusta, samoin komissio ja neuvostoa. No niin, ja sitten Kinnichi Aloittako puheenvuoron? Grazie. Kiitoksia. Haluaisin ennen kaikkea kiittää Monikaa. Ei pelkästään siitä, mitä hän sanoi minusta, vaan haluaisin kiittää häntä tästä tehdystä työstä. Monika jo kertoi tästä tehdystä työstä. Ja vielä tosiaan on muutamia poliittisesti arkaluontoisia kysymyksiä, jotka ovat vielä avoinna, mutta uskon, että teknisissä kokouksissa ja kun kaikki me sitoudumme näihin kysymyksiin, niin varmasti löydämme sitten poliittisen ratkaisun ja voimme sitten tarkastella tätä asetusta, joka on tärkeää, kun ajatellaan näitä tehtäviä, joita on yhä enemmän tällä virastolla. Eli kiitos Monikalle ja kiitos kaikille, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssamme tämän asetuksen osalta. Kiitoksia ja lykkyä tähän jatkotyöhön. Ja sitten Euroopan parlamentin yksikkö ja tutkimus, joka liittyy EUn ja jäsenvaltioiden politiikkaan, kun kyse on henkilöistä, joita epäillään terrorismirikoksista. rikoksista – ja tutkimuksessa tarkastellaan sitten, miten kymmenessä jäsenvaltiossa määritellään tällaiset epäilyt, miten vaihdetaan tietoja heistä ja millä tavalla viranomaiset voivat ennaltaehkäistä ja tutkia terrorismiin riittyviä rikoksia. Tämä teksti löytyy asiakirjoista ja myöskin painettuja versioita on saatavilla. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Quentin Ligerille. Hän edustaa Optimity Advisorsia ja hän sitten esittelee tämän raportin tärkeimpiä löydöksiä. Äh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten totesin, Kansalaisten oikeuksien poliittinen osasto on pyytänyt meitä tekemään tutkimuksen, politiikkayksikkö on pyytänyt meitä tekemään tutkimuksen niistä henkilöistä, joita epäillään terroririkoksista. Galen Müller, Heni, Jamie Viosu, Jim Seeger, Menja Goodhell ovat kaikki olleet tässä mukana. Ja olemme myös saaneet apua ulkoisilta avunantajilta. Täällä on muutama kappale varmaan tuosta kertomuksesta olemassakin, jos haluatte itsellenne sellainen, sellaisen. Me teemme paljon työtä Optimi Advisorsissa eurooppalaisille toimielimille. Ja olemme avanneet toimisto myös Berliiniin. Nyt meillä on noin 10-15 minuuttia. Siis en tiedä, onko tänään näitä kalvoja vai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 exactly. So it's, uh, it's the next slide, please. Next, please. So what uh, we would like to cover today is uh, briefly going on uh, talking about the objectives of the study, uh, looking at... Katsomme siis tätä tutkimusta ja näitä suuntauksia ja terroriskuja EU-ssa, EUn juridista puitteistoa ja sitten siirrytään kattavampaan osaan tätä tutkimusta. Eli ne oikeudet, joita taataan näille uhreille, tiedonjakomekanismit jäsenvaltioiden välillä ja lopuksi sitten päätelmiä. Kuten mainitsin, tämä kertomus on täällä saatavilla. Yhteensä noin 200 sivua. Tuo pääosa on noin 50 sivuinen ja sitten siinä on aika paljon liitteitä. Pyrin siis siitä kertomaan mahdollisimman hyvin muutaman minuutin ajan. Tavoitteena tässä tutkimuksessa oli tunnistaa ne juridiset säännökset, joita sovelletaan henkilöihin, joita epäillään terroriteosta EU-tasolla tai kansallisesti. Tarjotaan katsaus olemassa oleviin tiedonvaihtomekanismeihin ja muotoillaan suosituksia näiden löydösten perusteella. Tutkimukset tätä kertomusta varten tehtiin viime vuonna. Se julkaistiin muistaakseni joulukuussa 2017, eli asiat ovat siitäkin muuttuneet. Keskityimme Belgiaan, Ranskaan, Espanjaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Italiaan, Alankomaihin, Ruotsiin, Kreikkaan ja Puolaan tässä tutkimuksessamme ja jokaisen maan kohdalla olemme hyväksyneet, olemme ottaneet esille tällaisen maakohtaisen raportin myös. Ja olemme tässä keskittyneet myös keskusteluihin näissä ja haastatteluihin näissä jäsenvaltioissa. EU-tasolla olemme tehneet toimistopohjaista tutkimusta ja meillä on useita asiantuntijoita, jotka ovat mukana tässä toiminnassa. Kun tarkastellaan terrorismin suuntauksia, niin muutosta on tapahtunut seuraava 15-20 vuoden aikana, varmasti olette sitä kovin tietoisia, mutta hiukan jos puhutaan asiayhteydestä, niin on vaikea oikeastaan puhua tilastosta, kun puhutaan terrorismista, terrori-iskuista olemassa olevien tietojen vuoksi, mutta vaikuttaa siltä, että 70-80-luvulla terroriskujen määrä väheni, vaikka myös viime vuosina näin on ollut. Myös terroriiskujen luonne on muuttunut. Olemme siis siirtyneet poispäin tuosta tyypillisemmästä 70-80-luvun etan, nationalismin ja separatisti-iskujen ja IRAn iskujen myötä. Ja sitten punainen armeija ja muut anarkistijärjestöt eivät ole enää olleet niin näkyvillä viime aikoina on taas nähty lisäystä jihadismin, terrorismin muodossa ja äärioikeiston terrorismin lisääntymisestä. Esimerkiksi Breivikin tapaus ja yhdistyneen kuningaskunnan pääjohtaja tässä suhteessa totesi, että vain vuonna 2017 yhdistyneessä kuningaskunnassa oli estetty neljä äärioikeiston iskua. Terroristien käyttämät menetelmät ovat muuttumassa. Yhä enemmän on lisäystä pommituksista ja 27 prosenttia on murhia EU:ssa 1970-luvulla ja nyt 1 prosentti 2010-2016 ja samalla äm, aseellisissa iskuissa on ollut lisäystä 7 prosenttia 80-luvulla, 15 prosenttia 2010-2016 välissä. Kun tarkastellaan EUn, EUn toimivaltuuksia terrorismi kysymyksissä. Varmasti kaikki tiedätte tämän paremmin kuin minä, Toimivaltuudet ovat rajalliset EU-tasolla. Artikla 3.2 perustamissopimuksesta on tietysti olemassa, jossa todetaan, että EU tulee tarjota oikeudenvapauden ja turvallisuuden alue. Ja artikla 83.1 Euroopan unionin perustamissopimuksesta, jossa on määritelty tietyt rikokset, joista yksi on terrorismi. Sekundaarinen lainsäädäntö. Mainitsin direktiivin, joka koskee terrorismin torjuntaa, joka hyväksyttiin viime vuonna. Jäsenvaltioiden on tarkoitus transponoida se tämän vuoden syyskuuhun mennessä. On selvää, että pääasiallinen väline tässä suhteessa määrittelee terrorismin. Siinä on päivitetty puitteistoa, jonka avulla torjutaan terrorismia. Ja sekundaarisessa lainsäädännössä meillä on myös erilaisia välineitä jotka sinänsä eivät välttämättä keskity suoraan terrorismiin, mutta tässä aiemmin puhuttiin rahanpesun vastaisesta direktiivistä, tämä on yksi, joka voidaan mainita. Tässä puhuttiin myös yhteensopivuudesta ja suurista IT-järjestelmistä. Ja sitten meillä on myös muita poliittisia asiakirjoja, vuonna 2005 asiakirja terrorismin vastaisuudesta ja 2015 eurooppalainen turvallisuusohjelma. Kannattaa huomioida, että kansallinen turvallisuus on kuitenkin jäsenvaltioiden vastuulla, kuten artiklassa 4.2 Euroopan unionin perustamissopimuksessa todetaan. Ja tähän palaamme myöhemmin sitten, kun puhutaan tietojenvaihdosta. Me puhumme kysymyksistä, jotka ovat selkeästi rajoja ylittäviä, mutta kuitenkin toimivalta on kansallisella tasolla mielenkiintoisia suuntauksia myös sen suhteen, minkälaisia oikeuksia myönnetään epäilylle. Ensinnäkin terrorismin kriminalisointi, terrorismin liittyvien rikosten kriminalisointi on laajentunut. Kriminalisoinnin ajatus on yhä enemmän siirtynyt ylöspäin, eli erilaiset valmistelevat toimet yllytysterrorismiin, kouluttaminen siihen ovat kaikki osioita, jotka tapahtuvat ennen terrori-iskua, mutta jotka ovat yhä enemmän kriminalisoituja. Samalla on selkeää lisäystä myös hallinnollisissa valtuuksissa, joiden avulla on tarkoitus rangaista tällaisesta toiminnasta. Tämä suuntaus on nähtävissä kaikissa niissä maissa, joita tarkastelimme. Eli Ruotsilla on erittäin perinteinen valvonta verrattuna esimerkiksi moniin muihin maihin, mutta muutama esimerkki tästä. Esimerkiksi matkustusasiakirjojen takaisinotto, jolla estetään se, että tuleva terroristi matkustaisi toiseen maahan, on hallinnollinen toimenpide – Ja liikkumisvapauden rajoittaminen tietyissä jäsenvaltioissa on tässä suhteessa tärkeässä asemassa. Ja tällainen hätätilalainsäädäntö määrää, että henkilöt voidaan määrätä jäämään tietyn kunnan alueelle. Esimerkkinä joistakin näistä kysymyksistä. Alankomaissa oli tapaus, jossa henkilö, joka oli ollut mukana terroritoimissa, mutta todistusaineista ei ollut riittävästi. Heti kun hänet vapautettiin, niin otettiin käyttöön hallinnollinen toimenpide hänen suhteensa, joka esti hänen matkustavan eri alueille Rotterdamissa Rotterdamin maratonin aikana. Tässä on kyseessä tapa, jolla näistä hallinnollisista toimenpiteistä on tulossa yhä yleisempiä. Se, mitä olemme saaneet nähdä, on myös luokittelu erityyppisissä oikeuksissa, joita myönnetään erilaisille henkilöille. Ensinnäkin on oikeus kaikille, jota epäillään tai syytetään silloin, kun rikosoikeuden prosessi on alkanut. Tämä on oikeastaan se helppo osio. Kaikki, jotka ovat rikosoikeudellisessa prosessissa, saavat tiettyjä oikeuksia. Jotkut niistä löytyvät epäilyn oikeuspaketista. Joitakin eroja on terrorismirikoksissa muissa. Esimerkiksi Espanjassa on poistettu osio, joka koskee kolmansia henkilöitä. Ranskassa taas, kun äh, kyse on terrorismirikoksesta, niin henkilö voidaan pitää vankilassa neljä vuotta tavallisen kolmen vuoden sijaan. Hallinnolliset menettelyt, nämä tapaukset, on aiemmin viittasin, henkilöt joiden passi on esimerkiksi takavarikoitu. Ja hyvin usein, vaikka onkin olemassa tällainen juridinen toimintamalli, ja on otettu käyttöön hallinnollinen sanktio, niin se voidaan ottaa käyttöön tapauskohtaisesti. Tietysti tämä kyseinen henkilö tietää, että hänen kohdistuu hallinnollinen menettely. Ja sitten hieman tämmöinen harmaampi alue, jonka olemme halunneet mainita myös tässä. Mielenkiinnon kohteena olevat henkilöt, henkilöt, joita seurataan, jotka ovat ikään kuin tutkassa, jotka eivät välttämättä tiedä, että heidän toimintansa seurataan, heitä saatetaan salakuunnella tai heihin kohdistaa muita toimenpiteitä esimerkiksi Ranskassa – kohdistan tällä niin sanottu Fish S tutkinta hänen lainvalvontaviranomaisten puolelta. Ja kun katsotaan näiden ihmisten oikeuksia, niin hyvin usein nämä ihmiset eivät ole tietoisia siitä, että he ovat mielenkiinnon kohteena ennen kuin he sitten joutuvat hallinnollisen toimenpiteen kohteeksi tai rikosoikeudellisen prosessiin. Viimeinen kohta on sitten se, että ne oikeudet, joita annetaan kaikille EUn alueella, hyvin monet näistä menetelmistä, jotka mainitsin aiemmin, voivat kohdistua meihin kaikkiin sen sijaan, että ne kohdistuvat pelkästään niihin, joita epäillään terrorismista. Eli yhdistyneen kuningaskunnassa esimerkiksi valtuudet pysäyttää ja tarkastaa henkilö on laajennettu Ranskassa hätätilalainsäädäntö ja uusi laki mahdollistaa sen, että invasiivisemmat toimet voidaan ottaa käyttöön ja esimerkiksi voidaan rajoittaa henkilön liikkumista alueella. Seuraava kohta. Kun tarkastellaan sitten näitä tiedonjakovälineitä jäsenvaltioiden välillä, tässä on ongelma ja tämä liittyy pitkälti niihin neljään luokkaan, jotka juuri mainitsin aiemmin, sillä vaikka menettelyitä onkin, jotka ovat hyväksi koettuja tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi silloin, kun tutkimus on käynnissä, tilanne on huomattavasti vaikeampi, kun siirrytään harmaalle alueelle, lainvalvonnan ja tiedustelupalvelujen väliselle raja-alueelle. Jäsenvaltioiden välillä tietoa välitännen sisällä ja kansainvälisesti myös kolmansien maiden kanssa – tulin paikalle, kun Wainwright puhui täällä aiemmin, mutta hän mainitsi myöskin ne joitakin näistä kysymyksistä. Ja muistelisin, että meillä on ihan selkeitä muodollisia tapoja vaihtaa tietoa. Meidän me käy ilmi, että hyvin usein lainvalvontaviranomaiset joutuvat luottamaan epävirallisiin tiedonvälitysmekanismeihin, rajoja ylittäviin tai jäsenvaltioiden sisäisiin ja sillä tietysti on vaikutuksensa, kun puhutaan tähän tästä valvonnasta ja tiedosta siitä, onko henkilö epäilty ja mikä hänen, mitkä hänen oikeutensa ovat. Ja viimeinen kalvo. Muutama asia yhteydenomaisesti. Meillä on myös tuolla mm, raportissa näitä lisää. Yksi tärkeä kysymys on se, että mitä selkeää määritelmää ei ole sen suhteen, mikä, mitä tarkoittaa epäil, epäilty. Sillä on paljon vaikutuksia sen suhteen, että miten se vaikuttaa tähän tilanteeseen, jos katsotaan tuota alkuperäistä kysymystä, minkälaisia oikeuksia epäilyille henkilöille myönnetään terrori-iskuista epäilyille henkilöille. Jäsenvaltioiden taipumus käsitellä näitä epäiltyjä henkilöitä rikosoikeuden ulkopuolella ja ottaa käyttöön enemmän hallinnollisia rangaistuksia. Aika moni mainitsi myös sen, että erityisolosuhteet ovatkin yhtäkkiä yhä enemmässä määrin normaaliolosuhteita ja on kritisoitu myös paljon tätä marraskuussa 2017 Ranskassa hyväksyttyä terrorin lainsäädäntöä, joka normalisoi tällaisen erityistilan joka otettiin käyttöön Bataclanin hyökkäysten jälkeen. Tietysti tässä on sitten dynamismia ja ristiriitaa sen suhteen, miten tehokkaita nämä menettelyt ovat ja miten perusoikeudet ja turvallisuus nivoutuvat niihin. Perusoikeusviraston pääjohtaja hyvin usein kuitenkin mainitsee sen, että perusoikeudet ovat kaiken ytimessä. Ja kun puhutaan myös henkilöiden turvallisuudesta, niin myös silloin perusoikeudet ja terrorismista epäiltyjen ihmisten oikeudet ovat myös äärimmäisen tärkeitä. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Now it's time for the... Kiitoksia. Sitten käynnistämme keskustelun. Ensimmäisenä Sipel, olkaa hyvä. Thank you very much and thank you for this... Kiitoksia tästä tutkimuksesta. Olen hiukan huolissani, koska olin toivonut, että saisimme hiukan enemmän tietoja, joiden avulla voisimme käydä keskustelua. Esityksen lopussa puhuitte epäilyistä henkilöistä ja mainitsitte yhden kysymyksen, eli kuka on epäilty henkilö. miten määritellään, että joku on epäilty esimerkiksi terrorismista? Eli jos ei ole mitään yhteistä määritelmää, mutta kuitenkin vaihdamme tietoja, tämä henkilö saattaa olla terroristi, niin miten tällainen asia voidaan kunnolla hoitaa ja miten voimme luottaa toisemme sen suhteen, että meillä on riittävästi tietoja? Ja jos on epäilys, mutta ei mitään selkeitä todisteita, koska jos on todisteita, niin sitten voi viedä asiaa oikeudessa eteenpäin ja, ja näinhän ei tutkimuksen mukaan käy. Eli on olemassa epäilys. Se ei ehkä pidä paikkaansa. Mutta miten pystyy todistamaan, että epäilys ei pidä paikkaansa? Eli kuinka kauan sitten joutuu valvonnan alaiseksi kuinka pitkäksi aikaa liikkumista rajoitetaan. Koska en tiedä, miten pystyy sitten todistamaan, ettei ole syyllinen mihinkään. Ja tämä liittyy myöskin demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen ongelmiin. Eli olen hiukan huolissani tietyistä toimista tietyissä jäsenvaltioissa, esimerkiksi kun puhutaan neljän vuoden tutkintavankeudesta. Siis neljän vuoden tutkintavankeus. Eli joku pidätetään ja sitten kestää neljä vuotta, eikä ehkä oikeudenkäyntiä koskaan edes aloiteta. Eli tämäkin on tärkeä asia. Enkä tiedä, voisitteko kertoa hiukan tarkemmin tiettyiden käytänteiden kriminalisoinnista. Te puhuitte siitä, että voidaan poistaa passi tai rajoittaa liikkumista. Onko muita sanktioita ja onko selkeää linjaa, kun katsotaan, millainen käytös johtaa tämän tyyppisiin sanktioihin. Ja sitten, keitä olivat nämä asiantuntijat, joita haastattelitte? Eli tulevatko tiedot poliisilta, oikeuslaitoksesta, oliko teillä keskusteluita juristien, asiantuntijoiden kanssa vai mikä oli tämä tilanne? Kiitos. Thank you. Uh, I don't... Kiitoksia. Muita kysymyksiä ei taida olla, eli jos voisitte vastata tähän. Right one through all the question. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta pyytäisin teitä myös lukemaan kertomuksen. Aloittaisin viimeisimmästä kysymyksestä. Meillä on luettelo henkilöistä, joita äh, olemme haastatelleet. Kun me teemme tämän kaltaisia tutkimuksia, niin on helpompi haastatella tuomioistuinten jäseniä ja tuomareita Äh, lakimiehiä pikemminkin kuin poliiseja, koska niin heillä on vähän erilaisia tehtäviä. Joten voidaan havaita, että selvästikin olemme äh, enemmän kääntyneet äh, tuomareiden ja asianajien puolelle, mutta tietysti kyselemme myös yliopistoihmisten asiantuntijoiden näkemyksiä. En nyt muista näiden muiden asian... Niin, Sean Murphy on yksi asiantuntijoista. Eli he ovat oppineita henkilöitä ja heillä on tietysti tärkeä poliisin näkökulma esitettävänään, laivalvontanäkökulma. Otamme senkin huomioon. Ihan rehellisesti sanottuna teidän muihin kysymyksiin on aika vaikea vastata, koska kuten tiedätte, niin terroririkoksista lakien säätäminen on aika tällaista kriisivetoista. Tapahtuu jotain ja sitten lainsäädännöllä siihen vastataan. Tämä on myös hyvin tunteita herättävää ja siksi monet vastauksista liittyvät aika paljon siihen, mikä on suuren yleisön näkemys siitä, miten terrori, terrori-iskuja voidaan jatkossa estää, pikemminkin kuin että otetaan huomioon ihmisoikeudet ja Tietysti tämä Ranska on hyvä esimerkki siitä, miten suuri yleisö on hyväksynyt poikkeustilan ja monen vuoden ajan. Ja ähm, laki, joka viime vuonna hyväksyttiin, ei varmasti koskaan olisi nähnyt päivän valoa muissa oloissa, mutta se, mitä viime vuosina on tapahtunut, on vaikuttanut yleisön mielipiteeseen. Ihmisoikeuksien puolustajilla on tärkeä rooli juuri tästä nimenomaisesta tasapainottelusta siitä, että tämä turvallisuusaspekti on tällä hetkellä ehkä enemmän ihmisillä mielen päällä kuin ihmisoikeudet. Puhuitte todistustaakasta ja siitä, miten voidaan perustella se, että joku ei ole terrori epäilty. Tämä on äärimmäisen vaikeaa ja yksi asia, josta puhuisin ja joka löytyy myös tästä esityksestä, niin vaikka sitä maininnut, on lisää datan tieto, tiedon tieto, mikä on hyvin kiintoista, kun tarkastellaan tiettyjen toimien oikeasuhteisuutta. Ranska, käytän nyt Ranska tässä esimerkkinä aika paljon, koska tunnen sen ehkä parhaiten, mutta siis Ranskassa tämä poikkeustila, niin ehkäpä tuolloin tehtiin 6000 hakua ja se johti 20 pidätykseen. Ja tämä tapahtui siis sinä aikana, kun poikkeustila oli aloitettu aina siihen viime marraskuuhun saakka. Tällaisten lukujen levittäminen tai terrori-iskujen lukumääristä puhuminen tai uhrien määrästä puhuminen olisi hyvin kiintoisaa, jotta saataisiin ihmiset kontekstin että saataisiin suhteellisuuden taju, käsitys tämän vastauksen perusteista. Eli kyllä tässä sanotaan turvallisuutta, mutta on tässä mukana myös perusoikeuselementti. Se on helppo unohtaa. Ja siinä vaiheessa, kun se on unohdettu, niin se on aika vaikea palauttaa li- mieliin. Ää, niin, en ole varma vasta kysymykseni, mutta voi, mielelläni keskustelen enemmän. Mrs. Sargentini. Kiitos sitten Sargentini. Sure. Uh, I have, I have two Kiitoksia. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin meillä on tällainen laajempi määritelmä Euroopassa lainsäädännössä sen suhteen, mitä pidetään terrorismina. Oletteko sitä mieltä tutkimuksissa, että ihmiset ovat joutuneet tämän laajemman määritelmän kohteeksi, sellaista, jota aiemmin ei olisi määritelty terroristeiksi. Esimerkiksi henkilöt, jotka tekevät taloudellista haittaa valtiolle, tai ympäristöaktivistit ja tämän kaltaiset. Voisitteko hiukan tätä selvittää? Oletteko nähnyt tämän tapaista? Ja toinen kysymys. Kun poliisi pysäyttää henkilön ja pyytää häntä näyttämään henkilöpaperit, henkilön esimerkiksi pitää avata takaluukku, jos hän on autossa. Missä vaiheessa tällainen tavallinen paperinen kysyminen muuttuu kuulusteluksi? Kun kysymys on virallisesta kuulustelusta, niin silloin on oikeus lakimieheen. Ja tässä on aina, kukana neuvoteltu myös Schengenin tietojärjestelmästä, että tämä on enemmän mahdollisuuksia pysäyttää henkilöä ja kysyä. Eli se merkitsee sitä, että voidaan siirtyä tällaiseen kuulusteluun paljon helpommin. Aika kuitenkin liikkuva ähm, raja tässä on. Thank you. Uh, on your, your first question on the, the... Niin, ensimmäinen kysymys tästä terrorismin laajemmasta määritelmästä. Niin kuten sanoin, niin terrorismi direktiivi täytyy siirtää tämän vuoden loppuun mennessä kansalliseen lainsäädäntöön, eli tässä nyt ei ole mitään erityisiä elementtejä. No sitten Ranskasta taas yksi merkki. Eli COP21, Pariisin ympäristökokous. Pari päivää sen jälkeen, kun Ranskassa julistettiin hätätila. No me kaikki tiedämme tilanteen. Eli epäiltiin, että poliisi käytti valtuuksia tehdäkseen pidätyksiä tai rajoittaakseen tiettyjen aktivistien liikkumista, joilla ehkä ei ollut mitään tekemistä, mikä mukaansa kuin, että he halusivat osoittaa mieltään COP21 kokouksen yhteydessä ja terrorismilakeja sovellettiin. Ja sitten toinen esimerkki, eli yksi ala, jolla Ranskan poliisi uuden lain nojalla voi soveltaa lakia, liittyy Dunkerkin satamaan en nyt ehkä ole paras asiantuntija tämän asian osalta, mutta Dynkerkin satama nyt ei varmaan ole kuitenkaan se paikka, josta Britannian menisi terroristeja, mutta siellä nyt ehkä ei kuitenkaan ole eniten näitä potentiaalisia terroristihyökkäyksiä. Sitten tämä toinen kysymys. Eli mitä Dunkerkissa tapahtui? Niin se on siis yksi paikoista, joilla poliisi päivittäin käyttää valtuuksia, joita heille on annettu nyt terrorismin vastaisen lainsäädännön puitteissa. No millainen logiikka tähän sitten johtuu, eli miksi tämä tehdään Dunkerkissä ja jossain muualla, niin no, sitä voidaan tietysti miettiä. Mutta se johtuu siitä, että maahanmuuttajat pyrkivät Britanniaan. No tätä ei tutkittu, mutta se saattaa johtua juuri tästä. Ja sitten toinen kysymys. Tämä on hiukan hankala vastata, koska meillä on ollut ongelmia kun olemme olleet yhteydessä poliisiviranomaisiin paikan päällä. Mutta tällainen joustavuus het- siitä hetkestä, kun jotain etsitään ja sitten kun poliisi pyytää henkilötodistusta ja alkaa kuulustella, niin tämä raja on aika häilyvä. Tähän ei ole vielä pystytty keskittymään, mutta tämä on tietysti alue, joka on näitä harmaita alueita ja lisätutkimusta varmaan tarvitaan. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Muita kysymyksiä ei taida olla, eli päätämme tämän kohdan. Ja sain tietoa, että seuraava kohdan esittelijä Koijo on tulossa, eli Pidämme nyt sitten viiden minuutin tauon, eli jatkamme viiden minuutin kuluttua. Ja kiitoksia hyvästä esityksestä. Thank you. Five minutes. Uh, dear colleagues, on 13 March 13. maaliskuuta Liben koordinaattorit käynnistivät vuosiraportin, joka liittyy Schengen-alueen toimintaan. Jotkut asiat, jotka vaikuttavat Schengen-alueen toimintaan, ovat edelleen, edelleen ongelmallisia. Ja tavoitteena on nyt tarkastella kysymyksiä, jotka vaikuttavat Schengeniin. Toivottavasti tämä on ensimmäinen monista mietinnöistä, jotka edistävät parlamentin valvontaroolia tällä salalla. Ja 20. helmikuuta meillä oli kuuleminen tästä aiheesta. Tänään käsittelemme mietintöluonnosta ja haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Koejolle ja sen jälkeen varjoesittelijöille. Eli niin, Carlos, ole hyvä. Allow me some... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama lyhyt sana äidinkielelläni. Pois o primeiro relatório do Parlamento Europeo sobre o Estado de Schengen. Schengen é sinónimo de liberdade de circulação e o maior... Haluaisin kertoa Schengenistä. Schengen merkitsee liikkumisvapautta ja se on kaikkein tärkein arvo kansalaisten Euroopalla. Sillä on myös taloudellinen ulottuvuus. Valtavat kustannukset syntyvät, jos Schengeniä ei ole. Ja jos uusia rajoja luodaan, niin silloin luodaan valtava vaikutus Enemmän kuin 50 miljardia euroa on seuraukset, valtavat seuraukset taloudelle ja työllisyydelle. Sitä ei voida myöskään ratkaista minä yksinkertaisten visioiden tai vastausten avulla. Täytyy katsoa realiteetteja ja todellisuutta ja toimia sen pohjalta. Schengen on myös Euroopan johtajien ohjelmassa. Me tiedämme, mitä Euroopan komissio haluaa, mutta emme tiedä tarkalleen, mitä neuvosto haluaa. Ja tässä vaiheessa sisä, sisäministerit ovat uudelleen kokoontumassa ja Bulgarian puheenjohtajan valtion olen ottanut yhteyttä ja pyytänyt sitä selvittämään sitä, mitkä suunnitelmat ovat Schengenin suhteen. Millä tavalla aidaan, aiotaan hoitaa se, että kaikki palautuu normaaliksi. Toivottavasti nopeasti saadaan tällainen ratkaisu aikaiseksi. Ja meidän tulee katsoa sitä, millä tavalla pääsemme tähän tulokseen, aivan kuten puheenjohtaja Kudrike totesi, että viime parlamentti aloitti Schengenin muokkaamisen tekemään sitä eurooppalaisemmin hyväksymme uuden mekanismin, joka antoi komissiolle vahvemman roolin ja lisäsi parlamentin valtuuksia. Tämän seurauksena olen työryhmän johdossa, joka on päätetty perustaa, jonka tavoitteena on valvoa eri alueiden Schengen-arvioita. Tämän kertomuksen esittämisen kautta toivomme voivamme vahvistaa yhä edelleen parlamentin roolia, kun se edustaa kansalaisiaan. Ei ole kauankaan siitä, kun Schengenistä puhuttiin vain jäsenvaltioiden alaan kuuluvana, vaikka se vaikuttaa ihmisten arkipäivään niin voimakkaasti. Tämä on yhä tärkeämpää siitä syystä, että viimeiset kolme vuotta ovat olleet erittäin vaikeita. Viimeisen kolmen vuoden ajan meillä on ollut enemmän sisärajatarkastuksia kuin kymmenen vuotena sitä ennen. Tässä suhteessa kuitenkin otan hyvin selkeästi kantaa tässä kertomuksessa, jonka tänään esitän teille. Schengenin kohdistuu paineita koska Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä on rikki ja jäsenvaltiot eivät sovella säännöstöä oikein. Työryhmämme keskusteluiden aikana olemme saaneet nähdä useita ongelmia eri aloilla. Sisäisistä rajatarkastuksista, poliisi- ja oikeusalan yhteistyöhön rikoskysymyksissä ja tietojen vaihto. Kaikki löytyy yksityiskohtaisesti tästä kertomuksesta. Tämä on vielä huolestuttavampaa, kun parlamentti on hyväksynyt uusia turvatoimenpiteitä, kuten uusia tietojärjestelmiä, joiden avulla otetaan käyttöön järjestelmällisiä tarkastuksia eurooppalaisten kansalaisten suhteen. Olemme saaneet nähdä, että meillä on uusia uhkia, mutta emme voi hyväksyä sitä, että jäsenvaltiot eivät käytä olemassa olevia välineitä. Ja otamme sen selkeästi esille tässä kertomuksessamme. Teemme myös aivan selväksi sen, että neuvoston täytyy seuralla Euroopan parlamenttia hyväksymällä neuvottelumandaatin näistä muista kysymyksistä. Eikä voida hyväksyä sitä, että uusi eurooppalainen turvapaikkavirasto jumiutuu, kun jo yhdeksän kuukautta sitten päästiin poliittiseen yksimielisyyteen. Kaikki nämä asiat painostavat Schengeniä on helppoa syyttää vapaata liikkuvuutta kuin puuttua todellisiin ongelmiin. Tällaisten populististen lähestymistapojen kustannuksena on se, että on otettu käyttöön sisäisiä rajatarkastuksia. Jäsenvaltiot ovat leikkineet tulella. Ei mitään koordinointia muiden maiden kanssa, ei tietoja, joiden ammulla voidaan mahdollistaa kunnollinen arvio. Ja nyt sitten Schengen-sääntöön noudattamatta jättäminen, joka mielestäni on ollut laitonta. Komission ehdotus siitä, että Schengenin rajasäännöstä muutetaan, tähän täytyy suhtautua varovasti. kaltaiset muutokset ovat muutoksia, joiden tulisi heijastella vain uusia haasteita ja niiden tulisi vähentää sisäiseen turvallisuuteen liittyviä uhkia. Niiden ei tulisi olla uusi väylä Schengenin valvonnan lisäämiseksi. Esittelijä uskoo, että Schengen täytyy palauttaa kansalaisille. Meidän tulee tukea komissiota tässä tavoitteessa ja muistuttaa selkeästi siitä, että jäsenvaltiot ovat nimenomaan ne, jotka ovat tässä tärkeässä asemassa. Puheenjohtaja vielä kaksi asiaa tärkeää asettaa. Ensinnäkin haluan kiittää Euroopan komissiota sen erittäin rakentavasta lähestymistä, mutta Kosta ja Saifaa. Ja sitten sihteeristä haluan kiittää ja Katrin Jania ja Michaelia ja kaikkia muita, jotka ovat tukeneet tätä työryhmää. Ja lopuksi haluan korostaa sitä, että tämän kertomuksen tavoitteena on heijastella Schengenin työryhmän keskusteluja. Haluan kiittää kaikkia sen jäseniä tehdystä työstä. Ja niin ollaan odottelemaan yhteistyötä varjoesittelyn kanssa, jotta voidaan päästä laajan konsensukseen uskon, että meidän täytyy välittää yhtenäinen viesti tästä parlamentista, kun kysymys on Schengenistä. Kiitoksia. Kiitos Carlos. Sitten Guillaume. Mm, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Koilioa tästä työstä, jota teemme yhdessä. Ja se osoittaa, että hän tuntee hyvin tämän aiheen edistykselliset kannat, jotka ovat nyt kehittyneet. Ja minäkin haluaisin korostaa sitä, että meidän täytyy suojella Schengen-aluetta. Siitä olen tietysti samaa mieltä. Eli meidän täytyy todella siirtyä tähän suuntaan. No varjoesittelijänä haluaisin nyt keskittyä kolmeen asiaan. Eli tämä arviointimekanismi, koodisto ja tietojärjestelmä. Eli meidän täytyy hiukan tarkastella politiikkaa, joka liittyy Schengeniin. Esimerkiksi se, että vahvistetaan ulkorajojen valvontaa ja sitten yhtenäinen rajanvalvontajärjestelmä. Tällaiset kysymykset liittyvät myöskin sisärajoihin ja tätähän te jo käsittelitte. Ja sitten toimielinten työ, jotta voidaan vahvistaa ulkorajoja. No, tähän liittyy sitten vapaaseen liikkuvuuteen. Ja sitten luottamuksellisuus- ja solidaarisuuskysymykset. Ja sitten sisäisen turvallisuuden kysymykset ja yhteistyö sillä alalla – ja sitten vaikeudet sopia eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän muuttamisesta. Nyt tarvittaisiin enemmän yhteistyötä Schengen-alueella. Eli meidän täytyy tarkastella samaan aikaan tuloksia ja täytäntöönpanoa, mitä voidaan oppia, koska aina ei vaikuta siltä, että sääntöjä noudatettaisiin ja meillähän on kuitenkin Euroopan tason tavoitteita. Ja lopuksi vielä sanoisin, että tavoitteena ei ole mainita näitä ulkoisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi yhteistyö kolmansien maiden kanssa ja palauttamiset. Eli tästähän nyt ei ole kyse varsinaisesti. Eli olisi parempi jättää ne mainitsematta. Eli tässä siis alkuvaiheen kantani tähän keskusteluun, jota käydään. Kiitos. Cecilia Kiitos sitten Wikström. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Juuri näin meidän täytyy toimia kansalaistenkin silmien edessä, jotta voimme myös palauttaa Schengenin demokraattisen legitiimiyden. Haluan kiittää Karlosta erinomaisesta työstä ja johtajuudesta työryhmässä. Minähän olen ryhmän jäsen, mutta valitettavasti en ole aina päässyt paikalle tai olen ollut vain paikalla etänä. Schengenin palauttaminen takaisin normaaliksi ja kansalaisten edun mukaisesti, mukaiseksi asiaksi on must. Se ei ole mikään vaihtoehto. Se on osa ratkaisua, kun ajatellaan, miten Euroopan unionin halutaan muutenkin toimivan. Ja vapaan liikkuvuuden tulisi jatkossakin olla itsestäänselvä oikeus. Tietysti tilapäisten rajavalvonta toimien käyttöönotto tietyissä maissa omani mukaan luettuna, on pannut Schengenin tie koette, koetteille nämä, vaikka no, nämä, nämä raja, valvontatoimet eivät välttämättä ole enää tilapäisiä. Jäsenvaltiot turvautuvat niihin, vaikka ne eivät enää ole tarpeen. Ja haluaisin toistaa sen, mitä komissaari Avramopoulos sanoi muutama viikko sitten. Hän sanoi, että rajatarkastusten ei pitäisi olla kotoperäinen asia. Ja tämä on ehkä osa ratkaisua. Olen samaa mieltä siitä, että me emme voi sallia sitä, että jäsenvaltiot vaarantavat Schengenin, koska niin ne juuri tekevät vaihtamalla. Esimerkiksi eh, otsikon, kuten eh, Ruotsi sanoi, eh, puhuvat turvallisuudesta, vaikka puhutaan vain maahanmuutosta. Ei, ei tälle ole mitään perusteita, perusteita, ikävä sanoa, mutta tämä ei kyllä vastaa todellisuutta. Mietintö, joka meillä on edessämme, korostaa sitä, että jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa täysimittaisesti olemassa olevaa asetusta tai asetuksia, ja komissio täytyy ryhtyä toimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata sääntöjä. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. On aivan tuikin tarpeellista sanoa, että me emme voi enää suvaita tällaista jäsenvaltioiden toimintaa. Tilapäiset rajatarkastukset eivät ole enää tarpeen. Ja EUn kansalaisten tulisi voida nauttia oikeudesta liikkua vapaasti ja sama pätee tietysti myös tavaroihin. Me teemme nyt kovasti työtä voidaksemme parantaa parantaa EUn IT-järjestelmien yhteentoimivuutta. Tämä on äärimmäisen tärkeä komponentti, kun halutaan varmistaa EUn turvallisuus niin, että voidaan myötä vaikuttaa myös turvalliseen Schengenin alueeseen. Mutta haluaisin vielä palata siihen, että tämä rikkonainen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ja Schengenin tavoitteet menevät käsi kädessä. Mitä pikemmin saamme taas Euroopan järjestykseen ja saamme sellaisen poliittisen järjestelmän, joka toimii niin, että voimme siirtyä tästä kaoottisesta tilanteesta järj- hyvin järjestettyyn maahanmuuttojärjestelmään, on avain asia myös Schengenin toiminnan kannalta. Olemme kuunnelleet asiantuntijoita, professoreita, jotka ovat tähdentäneet tätä asiaa, joten sanon vielä kerran, me tarvitsemme Schengeniä, tarvitsemme yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää pikemmin kuin myöhemmin. Ja kääntyisin vielä Kuoljun puoleen. Kiitän sinua tärkeästä työstäsi, erinomaisesta mietinnöstä ja toivottavasti yhteistyömme jatkuu hyvänä jatkossakin. Kiitos. Thank you very much, Cecilia. Kiitos, Carlos, haluatko vielä loppupuheenvuoron? Thank you, Chair. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Guillaumea ja Wikströmiä heidän sanoistaan. Guillaumille voin todeta, että olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan, kun kysymys on siitä, että meidän täytyy keskittyä kaikkein tärkeimpiin kohtiin unohtamatta kuitenkaan toisia. Sillä aivan kuten edustaja Wikström tietää aivan hyvin, hän juuri totesikin, neuvostossa on ongelmia näissä kysymyksissä, joissa olemme jo tehneet mm, päätöksiä. Kysymys on tässä turvapaikka kysymyksistä turvapaikkavirastosta. Ja se viivästys, joka syntyy, kun vastata näihin ongelmiin oikeissa paikoissa, siellä missä ne ovat, joka aiheuttaa sen, että Schengen vaarantuu. Me emme voi ratkaista tuota Schengen-ongelmaa unohtamatta sitä, mikä on suoraan Schengenin tavoite, mutta sen vierellä on sitten muita vaikutuksia. Sehän ei ole meidän päätöksemme seurausta, vaan jäsenvaltioiden päätös sekoittaa tämä muihin kysymyksiin. Jos halutaan Schengen palautta kansalaisille, niin se merkitsee sitä, että meidän täytyy vahvistaa liikkumavapautta. Ja silloin meidän täytyy myös vastata näihin ongelmiin. Ja uskon, että näin voidaan tehdä myös tässä parlamentissa, tässä valiokunnassa. Ja käsittääkseni tämän keskustelun seurauksena Ymmärrän, että konsensusta on paljon tästä kysymyksessä. Mielelläni teen yhteistyötä Guillaumin, Wikströmin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme saada aikaiseksi mahdollisimman laajan yhteisen kannan, kuten tuossa alustuksessani jo totesin. Minusta tämän parlamentin pitäisi välittää vahva viesti neuvostolle. Mitä enemmän meillä on konsensusta, sitä vahvempi ääni myös parlamentista. Kiitos. Thank you, thank you very much, Carlos, for... Kiitos, Carlos. Kuten kuulimme, tämä on erinomainen mietintö. Ja tämä on sitten tosiaan voimakas viesti Euroopan parlamentilta. Muistuttaisin, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 14. maaliskuuta kello yhdeltä. Tämä oli viimeinen kohta esityslistalla. Seuraava kokous on 12. maaliskuuta 19.30-21 Strasbourgissa ja sitten 19. maaliskuuta kello 15.18.30 Brysselissä ja 20. maaliskuuta 9.30 ja 3.30. Kiitoksia ja hauskaa viikonloppua. Ah. Niin. Eli niin ja hyvää kansainvälistä naistenpäivää kaikille naisille.